Um, I'd like to call this uh, meeting to... Aloitamme kokouksen. Minä en tietenkään ole Vicky Ford, vaan olen Catherine Styler, yksi varapuheenjohtajista. Vicky on toisessa kokouksessa tällä hetkellä, tulee tänne joukkoomme pian. Ja haluaisin, että kokous voitaisiin nyt aloittaa, koska kello lähestyy puolta äh, kymmentä. Bad Friedrichshafen, yksi vierailijaryhmä täällä Evelyn Gebhardin kutsumana. Taputetaanpa heille siitä, että ovat täällä nyt kokouksessa ensimmäistä kertaa. Tervetuloa valiokuntakokoukseemme. Hienoa, että olette paikalla. Toivottavasti nautitte tästä. Eli ensimmäinen asia, joka meillä nyt on esityslistallamme, on e-meeting-sovelluksen esittely innovoinnin ja teknisen tuen pääosastolta. Virpi Kuikka ja Dan esittelevät tämän tärkeän työkalun meille. Mehän olemme vastuussa nimenomaan digitaalisista sisämarkkinoista. Ja tästä syystä on hienoa, että se voidaan täällä nyt esitellä, joten olkaapa hyvä. And thank you very much for this opportunity to, to present. Kiitos puheenjohtaja. Ihan kiitos siitä, että sain tulla esittelemään e-meeting järjestelmää valiokunnalle. Ne, jotka olivat täällä viime vuonna, ovat jo tutustuneet tähän, koska se oli koekäytössä viime vaalikaudella. Mutta nyt se on siis saatavilla koko parlamentille, kaikille niille, jotka työskentelevät Euroopan parlamentissa, henkilökunnalle ja jäsenille. E-meeting on järjestelmä, joka on kehitetty parlamentissa jotta voidaan antaa kaikki valiokunta-asiakirjat sähköisessä muodossa. Ajatus on siis, että käytettäisiin sähköisiä asiakirjoja ikään kuin ne olisivat paperia, mutta sähköinen versio antaa paljon lisää mahdollisuuksia enemmän kuin paperi. E-meeting on siis työväline teille kaikille. Se on helppo käyttöinen sitä voi käyttää missä vain, mihinkä aikaa vaan, millä laitteella tahansa. Käytti sitten läppäriä, tablettia tai älypuhelinta. No älypuhelimen screeni ei välttämättä ole ihanteellinen, kun se on niin pieni, mutta ainahan sitä voi yrittää lukea niitä asiakirjoja siltä. e antaa käyttöön ja siis eh, aina kyseisen kokouksen asiakirjat, mutta myös aikaisempien kokouksien asiakirjat, joten voitte palata ajassa taaksepäin. Teillä on silloin käytössänne myös kaikkien muidenkin valiokuntien asiakirjat kaikilla kielillä ja muistiinpanovälineen avulla voitte tehdä muistiinpanoja näihin asiakirjoihin. Voitte säästää nämä muistiinpanot ja asiakirjat omalle koneellenne, jos näin haluatte. Ja voitte myös jakaa asiakirjoja kollegoiden tai avustajien kanssa. E-meeting antaa siis paljon mahdollisuuksia. Paras keino oppia käyttämään sitä on käyttää sitä. Ja siksi me olemmekin jakaneet teille tämän pikaoppaan, josta te näette sen osoitteen, mistä te löydätte tämän linkin, miten siihen päästään ja se antaa myös paljon muutakin hyödyllistä informaatiota. Siinä on myös se sähköpostiosoite meidän palveluumme ja voitte lähettää sinne mahdollisia kysymyksiä, kommentteja ja palautetta. Näyttääkseni teille käytännössä, kuinka tämä toimii ja mitä se teille tarjoaa, niin kollegani esittelee nyt teille tämän. Ähm, kiitoksia ja huomenta. Eli tämä e-meeting-sovellus on verkkopohjainen sovellus. Eli ei tarvitse asentaa mitään välineitä, jotta voisi käyttää tätä sovellusta. Se löytyy tästä URL-osoitteesta, niin kuin näkyy. Eli tässä on nettisivun osoite, eli Euroopan parlamentin virallinen nettisivu kautta e-meeting. Sitten esittely ja demo. Eli kirjoitan tähän nyt osoitteen, jonka jo mainitsin. eli Euroopan parlamentin viralliset nettisivut. Imaging yhtenä sanana. Sovellus on siis sisäinen, eli se on Euroopan parlamentin sisäinen, ja sitä voivat käyttää vain ihmiset, joilla on käyttäjänimi ja salasana Euroopan parlamenttiin. Tässä on minun, voitte käyttää omianne. Sitten kun on kirjautunut sisään, no tämä tehty iPadilla, mutta tätä voi seurata muiltakin tableteilta. Eli tässä on tämä ensimmäinen näyttö. Eli tässä on Wi-Fi tai 3G käytössä. Eli tällä sivulla sanotaan, että on kolme vaihetta, kun käyttää välinettä. Ensin valitaan kieli, sitten valiokunta ja sitten kokous. Ja kuten näette vasemmalla, sieltä voi valita kielen. Ja sovellus on saatavana kaikilla virallisilla kielillä. Valitsen tästä nyt englannin. Ja sitten sen vieressä on sitten valiokuntavalikko. Ja tämä on käytössä kaikissa valiokunnissa, Eli parlamentissa voi nyt seurata sisämarkkinavaliokuntaa. Ja reaaliajassa voi seurata kaikkia tietoja, jotka liittyvät tähän kokoukseen syys- ja tähän valiokuntaan syyskuun aikana. Ja sovelluksen kautta voi mennä katsomaan kaikkia kokouksia ja katsoa, mihin tietoihin sieltä pääsee. Tässä on syyskuu. Ja Wifi on nyt hiukan hidas. Eli tässä on tämä 8. syyskuuta ja oikealla on esityslista. Nämä voidaan tulostaa kokouksiin. Ja 13 miljoonaa sivua on printattu vuosittain ja siksi meillä on nyt tämä sovellus. Eli tässä näkyy esityslista, eli tässä vasemmalla näkyy sitten nämä esityslistan kohdat. Oikealla ylhäällä siellä on esityslista, asiakirjat, näitä voidaan vaihdella. Sitten e-committee, puhutaan siitä myöhemmin. Meillä on sitten palautesivu, johon meille voi jättää pyyntöjä. Ja sitten apustu, apusivu. Ja sitten tämä esimerkiksi kokouksen aikana joku jäsen haluaisi kertoa tai välittää kaikille kollegoille asiakirjan, ja se on mahdollista. Eli tätä kautta voi lähettää asiakirjan kaikille kokouksen osanottajille, eli ei tarvitse enää printata ja jakaa paperiversioita, eli tämä on joskus hyvin hyödyllinen. Ja sitten toinen väline, joka tässä on, on mahdollista jakaa yksi esityksistä kohta – esimerkiksi tässä. Ja nyt tämän kohdan, eli tässä on linkki suoraan siihen esitysryhmän kohtaan, jonka haluan toimittaa jollekin kollegalle tai avustajalle. Sitten palataan tähän oikealle. Jokaisen kohdan kohdalla on plusmerkki ja sieltä saa sitten sitten lisätietoja. Jos mennään vaikka tänäiseen kokoukseen, niin täältä löytyvät kaikki asiakirjat liittyen tähän kokoukseen. Täällä on jäsenet, jotka käyttävät puheenvuoron ja niin edelleen. Eli tässä on tarkistuksia, lausunnot ja niin edelleen. Kaikkien asiakirjojen osalta järjestelmä hakee kaikki käännetyt asiakirjat, eli tässä ne näkyvät kaikki kerralla. Esimerkiksi tarkistus tässä, jos klikkaan tästä, niin asiakirja avautuu. Ja tämä on sen viimeinen versio. Tietysti voin sitä lukea tässä helposti. Tai jos haluan tehdä asiakirjalle jotain. Sitten voin avata uuden sovelluksen. Näitä nyt on paljon markkinoilla ilmaisiakin. Eli tässä käytän Adobe Readeria, Ja tällä välineellä voin tehdä muistiinpanoja, merkintöjä. Voin korostaa jotain, alleviivata. Ja tietysti voin lisätä jotain esimerkiksi näihin tarkistuksiin. Eli sitten, kun kaikki nämä asiat on hoidettu asiakirjan osalta, sitten voin jakaa ja lähettää ne vaikka kollegalle tai avustajalle. Ja olen ainoastaan liittänyt kohdan tähän sähköpostiin. Eli kaikki muistiinpanoni ovat mukana. Ja kaikki, mitä olen tehnyt asiakirjalle, se koskee vain omaa konetta, niin ne koskevat vain tätä tablettia. Eli tällä tavalla siis imaging toimii. Eli keskitytään kokoukseen, sitä voidaan käyttää ennen kokousta tai kokouksen jälkeen. Kaikki nämä tiedot ovat tällä jatkuvasti. Sitten näyttäisin vielä toisen sovelluksen, e-committee. Kaikkien valiokuntien kohdalta on nyt intranet-ratkaisuja, joissa on kaikki tiedot liittyen valiokuntaan. Esimerkiksi menen nyt IMKON Icomitsin sivuille. Tietysti voidaan käydä katsomassa muitakin valiokuntia tämän sovelluksen kautta. Eli e sisältää hyvin paljon muitakin tietoja, eli siellä voi olla lausuntoluonnoksia, mietintöluonnoksia, mitä tahansa valiokunta haluaa julkistaa ja jakaa jäsenten ja avustajien kanssa – kaikki nämä löytyvät täältä. Eli enää ei tarvitse olla yhteydessä valiokuntaan, jos haluaa tietoja, vaan tältä e-committee-sivulta tiedot löytyvät helposti ja tätä kautta pääsee suuren määrän asiakirjoja. Eivät nyt liittyen pelkästään tähän kokoukseen, vaan kaikkeen valiokunnan työhön. Eli tässä on esimerkiksi mietityluonnos sivusto, Sieltä löytyy esimerkiksi kansallisten parlamenttienkin asiakirjoja, ja tämä on sisäinen työkalu työssänne. Eli tässä siis imaging, e-committee, hyvin lyhyet kuvaukset ja esittelyt. Ja totta kai olemme valmiita järjestämään koulutusta tai tiedotustilaisuuksia, mikäli haluatte. Ja jos teillä on kysymyksiä, niin esittäkää ihan vapaasti. Kiitos. It works. just ask a quick question about the application. Ihan nopea kysymys näistä sovelluksista. Jos vaikka sosiaalisessa mediassa haluamme jakaa jotain tai mietinnössä on joku linkki, niin onko se helpompi tehdä tämän prosessin kautta vai täytyykö se ensin jotenkin lyhentää? Va- vai onko tässä mahdollisuuksia edes siihen vai pitäisikö sitä miettiä vasta tulevaisuudessa? Actually the application, the, the, the application in fact... Niin, itse asiassa tämä sovellus on sisäinen sovellus. Ja se merkitsee sitä, että kaikki se, mikä e-meetingissä on, kuuluu europarl sivustolle. Me saatamme pohtia sitä ja, ja myös tällaista sisäistä e-meetingin versiota, jossa mahdollistettaisiin se, että voitaisiin jakaa näitä eri tiedostoja. Are there any other questions? Onko vielä kysyttävää? Sorry, Robert. Non, c'est pas une question, c'est juste pour dire que j'ai fait la démonstration ei tämä ole kysymys, mutta halusin vain näyttää, että tein tämän esityksen saman aikaan omalla koneellani, eli tämä toimii. En tiedä, kun menee vaikka katsomaan TV-nostoskanavia, niin... No, mutta tämä toimii kaikille. Anna Marie. Thank you very much. This looks great. Uh, just a small question for... Kiitos. Tämä näyttää ihan hienolta, mutta kysymys esimerkiksi eilisestä asiakirjoista, jos haluan esimerkiksi jonkin eilisen asiakirjan jakaa kollegan kanssa, joka on siis olemassa oleva asiakirja. Millä tavalla minä jaan sen kollegan kanssa? In fact, if, if, um... No itse asiassa tässä on kaksi mahdollista. Joko jakaa sen linkin sinne e-meetingin, näin tuo henkilö nä- saa tuon näkymän, tämän esitysistä näkymän eteensä tai silloin kun pyritään saamaan mikä hyvänsä tästä asiakirjasta, mikä hyvänsä versio, vaikka unkarinkielinen, niin sen saa paikallisesti. Ja sitten se voidaan avata toisessa sovelluksessa ja jakaa. Any extra external application. Mikä hyvänsä ulkoinen sovellus sitten voi mahdollistaa tämän jakamisen? I would be happy to show you if you want. Okay, any other questions? Apologies for myself for missing this session. Onko muuta kysyttävää? Valitan, että en päässyt tähän alkuun. Olen tavannut useita komissaariehdokkaita, jotka haluavat parantaa suhteitaan IMKO-valiokuntaan. Ja sitä tietysti minä rohkaisen ihan alusta lähtien niin, että olen tavannut useita eri ehdokkaita teidän nimissänne. Kiitoksia kovasti. Ja nyt aloittaa äänestykset ihan piakkoin. That's the embarrassment when the chairman realized that she has forgotten her own voting card, but I did have... Olipa tässä meina, meinasi käydä nolosti, kun kuvittelin, että olin unohtanut äänestyskorttini, mutta näin ei ollutkaan. Onko nyt kaikilla muillakin äänestyskortit, niin voidaan ryhtyä työhön. Kiitoksia. Eli ensimmäinen kohta on vuoden 2015 IMKO-valiokunnan kokouskalenterin hyväksyminen. Tätä koordinaattorit katsoivat eilen. Pitää yrittää tasapainottaa kokoukset maanantain tiistain ja puolestaan keskiviikon torstain välille, jotta voitaisiin pitää erinomaisten tulkkien kustannukset kohtuullisina niin, että he eivät <clears throat> niin, että he voivat jatkaa työtä samaan malliin. Ja Jos torstai-iltapäivän kokouksia ei tarvita, ne ei sitten peruuteta, mutta ne täytyy nyt kuitenkin esittää tänne esityslistalle. Jo, eli ymmärrätte, että ne ovat aina viimeiset kokoukset. Ja jos niitä kokousaikoja ei tarvita, niin luonnollisestikin sitten perutamme ne. Joten voitte palata omiin jäsenvaltioihin torstaina. Mutta voinko pyytää teitä hyväksymään vuoden 2015 kalenterin? Vastustaako kukaan? Hyvä. Kiitoksia. Seuraava kohta koskee ajoneuvon asennettavan e-call-järjestelmän käyttöönottoa, Kolmikantaneuvottelun aloittamisvaltuuksien käsittely. Haluaako kukaan käyttää puheenvuoroa esittelijän puolelta? Olga. Eh, ano, paní předsedající, děkuji. Eh, pro nás je mandát eh, jasný, je to... Kiitoksia. Meidän osaltamme tämä mandaatti on selvä. Tästä äänestetään ensimmäisessä käsittelyssä 26. Loka, äh, helmikuuta. Meillä oli varjoesittelyiden kokous, jossa tätä mandaattia suositeltiin, samoin neuvottelutiimiä, eli suosittelen, että hyväksytte tämän mandaatin. Mikäli se hyväksytään, niin sitten odottelen innolla yhteistyötä ja toivottavasti tuloksesta tulee myönteinen. Kiitos. Jollei muita puheenvuoropyyntöjä ole, voidaan siirtyä sähköiseen äänestykseen. No, äänestys päättyy. 31 puoltoääntä, kaksi vastaääntä. Now we move on to the, um... Ja nyt siirrytään äänestämään kooperaatimietinöstä, joka koskee talouspolitiikan eurooppalaista ohjausjaksoa vuoden 2014 painopiste, al, painopisteiden täytäntöönpano. Tarkistus kaksi. Puolesta vastaan Yritän kolme raukeaa. Ei, anteeksi. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan tarkistetaan sähköinen tarkistus. Eli hylätty. Neljä puolesta vastaan hyväksytty. Viisi puolesta vastaan hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan hyväksytty. Kolmonen. Tässä on kompromissi yksi ja tähän on suullinen tarkistus. Voitteko lukea suullisen tarkistuksen? Eilisten keskusteluiden mukaan ja keskusteltua niin esittelijän kanssa, niin haluaisin selkeyttää, mitä tarkoitetaan rakenneuudistuksilla. Me haluamme markkinat siihen mukaan. Esimerkiksi niitä, sitä voidaan käyttää myös palveluihin. Vastustaako kukaan suullista tarkistusta? Kyllä. Joku kaksi ja näin ollen suunnantarkistus jätetään pois. Äänestetään kompromissi yhdestä puolesta vastaan. Hyväksytty. 14 on vedetty pois. 15 aivan erinomainen tarkistus puolesta vastaan hylätty. 16 puolesta vastaan hylätty. 17 puolesta vastaan hyväksytty. 18 puolesta vastaan hyväksytty. 19 puolesta vastaan hyväksytty. 20 puolesta vastaan hyväksytty. 21 puolesta vastaan vastaan hyväksytty 22 puolesta vastaan hylätty 23 puolesta vastaan hyväksytty 24 puolesta vastaan hyväksytty 25 puolesta vastaan hyväksytty kompromissi 2 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hyväksytty ja kolme puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 35, sivulla 5. puolesta vastaan hyväksytty. 36 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä sähköinen tarkistus. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan Tarkistetaan sekin uudelleen. Hylätty. 38 puolesta vastaan. Hylätty 39 puolesta vastaan. Hylätty 40 puolesta vastaan. Hyväksytty. 41 kahdessa osassa puolesta vastaan. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Hyväksytty 42 puolesta. Niin, hyväksytty. Sitten kompromissi kolme puolesta vastaan hyväksytty. 48 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Okay, that's defeated. That falls 40. Eli tämä hylätään. 49 puolesta vastaan hyväksytty 50 puolesta vastaan hyväksytty kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty tarkistus 57 puolesta vastaan tarkistetaan tämäkin raukeaa 58 puolesta vastaan hyväksytty ja tarkistus 1 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Okay, that falls. Eli tämä raukeaa. Ja sitten loppuäänestys tästä koko lausunnosta. Tehdään tämä sähköisesti. So it's passed by 28 with two against and seven. Hyväksytty 28 puolta ääntä, kaksi vasta ääntä, seitsemän tyhjää. Onnittelut. Just, just quickly informing a couple of other coordinators, Dita. Niin, ihan nopeasti katsotaan vielä nyt tätä ajoitusta sitten, että milloin keskustellaan Bienkoskan kuulemisesta. Jotkut haluavat mennä sen tekemään torstai-iltana, eli jos voisit kertoa sihteeristölle siitä, milloin viimeistään sinun täytyy lähteä torstaina. Kiitos. And, and just so everybody knows, we're still waiting. Jotta kaikki tietävät, niin edelleen odottelemme tässä seuraavia henkilöitä paikalle. Voidaan pitää muutaman minuutin tauko. Ladies and gentlemen, shall we start? Hyvät naiset ja herrat, aloitammeko seuraava kohta esityslistallamme koskee sisämarkkinoiden toimivuuden mittaamiseen soveltuvia indikaattoreita, Euroopan ohjausjakson sisämarkkinoiden koskeva pilarin rakentamista ja sisämarkkinoiden ja kuluttajansuojan merkitystä kasvulle, saavutukset, suuntaukset ja keskeiset politiikkakysymykset. Ensimmäiset ovat äh, esittäjät paikalla, professori Pelkman jälleen ja Luketta on, ovat paikalla esittelemässä nämä äh, tutkimukset. Ensiksi puhutaan indikaattoreista, joten kuuntelemme teitä mielellämme. Ja sitten kysymykset ja vastaukset. Vain kommentti eilisistä esityksistä. Tiedän, että monet, varsinkin tuolla huoneen takana, eivät nähneet noita esityksiä tuolla ruuduilla. Ja jos teillä nyt on joku tietokone tai tabletti mukana, voitte siltä seurata, sillä tämä pitäisi e-meetingin kautta olla, olla saatavilla. Jos ette siis näe ruutuja. Jos me täällä edessä katsomme täällä oudosti alaspäin, niin se johtuu siitä, että meillä kaikki myöskin näkyy tästä ruudulta edessämme. Joten kiitoksia ja nyt uh, Jacques Pelkmans ensimmäisenä. Thank you, Chair, ladies and gentlemen. Uh, the previous IMCO committee... Edellisessä, edellinen IMCO-valiokunta kysyi, eikö sisämarkkinat voisi olla näkyvämpi aihe eurooppalaisessa ohjausjaksossa. Ja kuten varmaankin tiedätte, ohjausjaksossa on puhuttu paljon indikaattoreista ja kysyttiin, eikö tätä voitaisiin ottaa myös sisämarkkinoille. Jos sisämarkkinat ovat jäljessä, voimme käyttää indikaattoreita ja te- tehdä suosituksia Euroopan ja jäsenvaltiotasolla. Se on koko tämän raportin tai mietinnön taustalla. Eli meidän, meitä pyydettiin nyt tuottamaan tällainen tutkimus, joka on nyt jaettavissa ja sanon tästä jotakin ja sitten voimme keskustella. Katsotaan, voimmeko me tätä sitten yksityiskohtaisesti vielä parantaa. Sen vuoksi tässä on tämä kaksinkertainen otsikko, koska ajatus on se, voimmeko kehittää indikaattoreita ja mikäli voimme, voidaanko niitä käyttää ohjausjaksoon. Ja haluaisin aloittaa sanomalla, että vaikkakin on mahdollisuuksia, niin tämä on kuitenkin hyvin teknistä. Valmistelussa olemme käyneet hyvin pitkiä keskusteluja eri pääosastojen kanssa, jotka tuottavat indikaattoreita, kuten esimerkiksi pääosasto Sanko tai Mark. Olen puhunut kaikkien pääosastojen kanssa. Mutta nämä indikaattorit indikaattorit ovat äh, siis tunnettuja, niillä on taustaa, niistä on kokemusta ja niiden taustalla on hyvin sofistikoitunutta tilastomatematiikkaa ja tutkimuskeskus, joka on, äh, jossa on osasto, joka on täysin erikoistunut äh, tähän indikaattoreiden laattimisen taiteeseen. Ja tämä oli myös se ongelma minulle. Eilen minulla oli suuri ilo esitellä yksi viidestä raportista, mitä voidaan hyötyä sisämarkkinoiden parantamisella ja voisiko IMKO auttaa sen toteuttamisessa. Se olisi hienoa Euroopalle. Tämän päivänä viesti on paljon vaikeampi myydä, koska kysymys on teknisestä infrastruktuurista, jota josta MEPit yleensä eivät ole niin kiinnostuneita, mutta edelliset vaalikauden MEPit olivat tästä kiinnostuneita, koska he haluaisivat käyttää näitä indikaattoreita, jotta voidaan parantaa sisämarkkinoita ohjausjakson ja suositusten kautta, ja tämä on hieman hankalaa. Ja tämä vain taustaksi. Kuluissa esimerkki esimerkkiä tällaisesta indikaattorista on sisämarkkinoiden tulostaulu ja kaikki varmasti tietävät tämän. Ja samalla näette myös äh, rajoitukset tässä. Ensinnäkin koko tämä sisämarkkinoiden tulostaulu on väärä titteli, koska kysymys on sisämarkkinoiden täytäntöönpanoon äh, tulostaulu jäsenvaltion tasolla. Eli onko direktiivi täytäntöönpantu oikealla tavalla? Se on ainoa kysymys, mutta se on hyvä kysymys, mutta se on hyvin kapea. Joten tänään me puhumme metodologiasta ja indikaattoreista. Ja mepit ovat niistä vain kiinnostuneita silloin, kun on jo indikaattori, kun voi sanoa, eh, Espanja tekee sitä ja Suomi tätä, tai kaikki toimivat hyvin tai kaikki eh, toimivat huonosti. Mutta ei kuitenkaan ole sitä kertomusta siitä, kuinka indikaattoreita luodaan, se on ehkäpä vähemmän seksikästä. Tämän projektin tarkoitus on sen vuoksi kuvailla ja kehittää olemassa olevia mittausvälineitä, jotta voidaan arvioida sisämarkkinoiden toimintaa, mutta ei niin kuin eilen, vaan nyt mitataan hyvin erityistä kapealaista asiaa, esimerkiksi täytäntöönpanoa pelkästään. Eli ei näitä aukkoja, mitä voidaan täydentää, mitä voidaan tehdä ja niin poispäin. Ei, Eli ihan kuten sisämarkkinoiden tuloslista, joka on hyvin tarkka ja ö, kapealainen. Ja sen vuoksi tässä on pitkä luettelo kaikesta, mikä ei ole tämän tutkimuksen tavoitteena. Sen lisäksi on mahdollisuus luoda tällainen integroitu mittausjärjestelmä sisämarkkinoille ohjausjaksoon taloudellinen, säätelillinen ja sektoraalinen ala on tässä mukana. Kaikkiin voidaan luoda indikaattoreita, mutta kaikki eivät ole yhtä hyödyllisiä ohjausjaksolle. Taloudelliset indikaattorit siitä, miten sisämarkkinat toimivat, esimerkiksi tunnettu on hintakonvergenssi. Tästä on tehty hyvin paljon tutkimuksia ja on voitu todeta, että EU-jäsenvaltiolla hinnat ovat konvergoituneet pikkuhiljaa hyvin pitkän ajan jaksossa. Mutta tällaista hintakonvergenssiindikaattoria ei voi oikeastaan käyttää sanomaan, että kuulepas Belgia, nyt teidän pitää tehdä jotain tänä vuonna sen vuoksi, että viime vuonna hintakonvergenssi ei ollut ihan mallillaan. Ei vaan indikaattoreita käytetään pitkällä aikavälillä sisämarkkinoiden taloudellisen kehityksen seuraamiseen, mutta ei lyhyellä välillä kaiken näköisiin tarpeisiin koska monesti tässä on kysymys 6, 7, 8 vuottakin, jota seurataan. Taloudellisessa osassa indikaattorit ovat helpompia. Jos on selektiivinen, tätä voidaan käyttää. Me kerromme konkreettisia esimerkkejä, millä tavalla voitaisiin käyttää säätelyllisiä indikaattoreita öö, tarkasti ja kapea-alaisesti, kun annetaan suosituksia jäsenvaltioille ja MEPit voisivat sitten lukea näitä suosituksia ihan öö, helposti. Sektoraalisia indikaattoreita on jo, monilla sektoreilla on indikaattoreita ja ne ovat usein sektorikohtaisia, joten on hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta sekoittaa ne kaikki yhteen ja samaan pussiin. No okei, voisi tehdä, mutta se olisi täysin keinotekoista. Tässä te näette tämän koko prosessin. En tätä nyt sen enempää käsittele, ellei teitä kiinnosta se sitten myöhemmin. Mutta tämä on tärkeää, jos haluaa nähdä, missä vaiheessa tätä prosessia indikaattori on relevantti. Tässä te näette sen hieman paremmin. Tässä kuvassa te näette yhdeksän eri eh, indikaattoria, jotka laaditaan säännöllisesti. Itse asiassa niitä on 11 tässä. Te näette, että siellä on sisämarkkinoiden tulostaulu, joka on siis sisämarkkinoiden täytäntöönpanon tulostaulu. Siellä on OECDn indikaattorit, VEPAN raportit, vanhat sisämarkkinaindeksit, kuluttajamarkkinatulostaulut ja Eh, niin edelleen. Ja sitten meillä on Euroopan keskuspankin taloudellinen integraatioraportti, joka on erittäin hyvä. Eli yksi, eh, mikä on myös erittäin hyvä, on eh, eikä ainoastaan DG Ekfin, joka on laatinut tämän kaikkein parhaimman tulostaulun ja jostain syystä se ei tee sitä enää, ikävä kyllä. Sen lisäksi erittäin mielenkiintoinen indikaattori on Maailmanpankilta, jota käytetään hyvin paljon kehitysmaissa. Ja sitten on vuosittainen kasvuennuste ja siitä IMK on varmasti kiinnostunut. Se julkaista joulukuun alussa ja nyt siinä on myös sisämarkkinaluku mukana. Ja tämä voisi olla perusta IMKOlle käyttää sitä tiettynä painostusvälineenä. Mutta voidaanko käyttää indikaattoreita, se on se, mistä meidän on puhuttava. No, sitten tällaiset yhdistetyt indikaattorit. Tutkimuskeskus on tehnyt tästä hyvin sofistikoituneita tutkimuksia. Tämä raportti on hyvin pitkä, mutta tässä nyt tiivistettynä voisi sanoa, että tämä on mahdollista talouden osalta ja mikäli haluttua, ehkäpä säätelypuolella, mutta älkää sekoittako niitä heittämällä kaikki yhteen. Tästä on erittäin hyvä esimerkki tästä yhdistelmäindikaattorista, joka lopussa tavallaan pyramidin lailla päätyy yhteen ö, lukuun. No, kaikki pitävät tästä politiikan tekijättä, jossa on vain yksi luku, Eli tämä on OECDn indikaattori, miten rajoittavia ovat markkinoiden säätelyt. Ja siinä on 16 alaindikaattoria ja siinä on hyvin tiukka metodologia niin, että tämä loppujen lopuksi saadaan aikaan yhteen yhteiseen indikaattoriin. Ja sanotaan, että Portugali on hyvin rajoittava sen tuotemarkkinasäätelyssään paljon enemmän kuin mitä esimerkiksi Unkari. Eli siitä voi lukea sen hyvin selkeästi. Se voidaan tavallaan purkaa alaosa ala-alueisiin ja sanoa, että Ranska on tässä vähemmän säätelevä kuin Puola, mutta toisaalta tässä asiassa Puola taas säätelee vähemmän kuin Ranska. Eli se on erittäin mielenkiintoinen politiikan tekijöille. Mutta se ei välttämättä ole mahdollista ainakaan meidän mielestämme, tai se on hyvin hyvin vaikeaa sisämarkkinoille. Ja ainakin niin, että voitaisiin sanoa, että kulkaa Belgia, ensi vuonna teidän täytyy tehdä niin tai näin. Mitä tulee sitten säätelypuolelle, me olemme suositelleet tästä sisämarkkinoiden aukkoindikaattoria, mutta tämän päivän aukko on, tai kuilu on erilainen kuin eilen. Eli siltä osin tämä voi olla nyt hieman hämäävää, vaikkakin mepithän nyt toki ovat hyvin ö, älykkäitä. Mutta kerron tästä nyt esimerkin. Seuraavassa kuvassa näette, mitä me tarkoitamme tällä aukolla, ja se ei todellakaan ole sama kuin eilen. No, tämä nyt on hieman pientä piperrystä, mutta ehkä te voitte tätä lukea te näette eh, ihmisten vapaa liikkuvuus ja sitten toinen palsta te näette, että kansallisten, kansalaisten muuttaminen eh, toiseen kuntaan maan sisällä eh, ja se rekisteröinti, niin sen ei pitäisi olla yhtään sen kalliimpaa kuin, että muutetaan maasta toiseen. Jos nämä kaksi asiaa ovat yhtäläiset, niin silloin siinä ei ole minkäännäköistä kuilua välissä. Eli tämä on hyvin konkreettinen toimenpide kansalaisille. Tai yrityksille voisi olla nämä rajat ylittävät tai riita-asiat, eli miten siinä toimitaan kansallisesti. Eli siinä on konfliktin jälkeinen tuotteiden palauttaminen, onko kyse tai onko tilanne ja se, miten tätä hoidetaan, onko se sama koti, yhdessä maassa ja sitten ulkomailla. Eli tämä nyt on sisämarkkinakysymys. Eli tässä tämä on hyvin kohdennettua, hyvin tarkkaa. Kolmas on ajoneuvojen rekisteröinti ja tässä tutkimuksessa on hyvin pitkä yksityiskohtainen selvitys siitä, miksi ajoneuvojen rekisteröinti on niin hankalaa Euroopassa. Ajoneuvojen rekisteröinti on hyvin yksityiskohtaisesti harmonisointua, mutta täytäntöönpanossa on hyvin paljon inhottavia pieniä ikäviä asioita, jotka tekevät tämän vaikeaksi. Eli tätä me tarkoitamme tällä sisämarkkinoiden säätelyn kuiluindikaattorilla. Mitä äh, lähempänä toisiaan nämä ovat tai mitä vähemmän syrjiviä ne ovat, äh, niistä parempi sisämarkkinat on yksittäisille kansalaisille, yksittäiselle yritykselle. Eli tämä tapahtuu hyvin mikrotasolla. Millä tavalla esimerkiksi julkiset hankinnat äh, tai pankin, pankkitilin avaaminen, miksi se pitäisi olla erilaista? Minä olen itse matkustellut, kuten tekin, ja olen asunut eri maissa ja on äh, hämmästyttävää, miten nämä yksinkertaiset pienet asiat ovat erilaisia ja se voi olla todella ärsyttävää väliä ja, välillä ja jos ärsyttäviä asioita on liikaa, niin se on huono asia sisämarkkinoille. No tässä on tämä esimerkki autojen rekisteröinnistä. Jos te meppinä katsoisitte ajoneuvojen rekisteröinnin äh, harmonisointia ja toimenpanoa, te ajattelisitte näiden äh, asiakirjojen pohjalta, että kaikki on harmonisoitua ja mitään eroja jäsenvaltioiden er, er, er, välillä ei ole. Mutta jos sitten lähdetään katsomaan täytäntöönpanoa, niin nähdään kaiken näköisiä pieniä temppuja, jotka tekevät elämän vaikeaksi. Tämä voi olla kysymys tietyistä maksuista, veroista tai kaiken näköistä virastoista, missä on käytävä vaikkakin tässä on puolinen eh, katsastusten hyväksyminen vuodesta 1996 jo itse asiassa. Silti on jäsenvaltioita, jotka löytävät kaiken tekosyitä eh, toimia tällä tavalla. Eli tässä on tällaista lisätaakkaa, vaikkakin asia on täysin harmonisoitu. Joten tämän kaltainen, eh, tämä on hyvä esimerkki tästä. No nyt sitten me siirrymme taloudelliselle puolelle. Tässä on äh, paljon äh, variaabeleita, joita on käytetty, kun mitataan sisämarkkinoiden toimintaa. Äh, kollegani käyttivät niitä myös eilen. Kysymys on siitä, voidaanko tätä käyttää ohjausjaksoon, voidaanko tätä käyttää lyhyellä aikavälillä mittaamaan sisämarkkinoita. Ja tässä vastaus on selkeä ei. Kaksi esimerkkiä. Yksi on ulkomaisten työntekijöiden osuus. Otan tässä tutun esimerkin yhdistyneestä kuningaskunnasta, joka vielä viime viikonkin jälkeen on yhdistynyt. Yhdistyneessä kuningaskunnassa 2008 ja ennen sitä sinne tuli hyvin paljon Eurooppa, EU-kansalaisia töihin ja politiikka oli hyvin avointa, eikä päätetty pysäyttää esimerkiksi romanialaisten ja bulgarialaisten tuloa, mikä olisi ollut mahdollista, mutta yhdistynyt kuningaskunta ei tehnyt sitä. 2008 hallitus antoi hyvin ylpeän raportin siitä, miten hyvin taloudelle menee juuri tämän takia. Nyt 2014 tällaisten EUn työntekijöiden osuus on dramaattisesti laskenut. Eli eikö tässä nyt enää ole sisämarkkinoista kysymys? No, eihän sisämarkkinat ole muuttunut. Joten siis sisämarkkinat ovat itse asiassa parantaneet tilannetta, joten ei tätä voi käyttää indikaattorina sisämarkkinoille, koska sisämarkkinat eivät ole muuttaneet sääntöjään, mutta kriisin syistä ja muista syistä on EU-sta tulleiden ulkomaisten työntekijöiden määrä vähentynyt. Eli tässä on niin paljon tekijöitä, jotka määrittelevät tätä. Esimerkiksi kriisi määrittelee ulkomaisten työntekijöiden määrän tai hintakonvergenssi. Sekin on tällainen, koska esimerkiksi on, on tehty, mietitty sitä, että onko e euroalueella parempi hintakonvergenssi, koska kaikki on euroissa ja rajat ylittävä kauppa on helpompaa, koska sitä käydään euroissa. Sehän on itsestään selvää. Kesti vuosia ennen kuin nämä hintavaikutukset kyettiin näkemään ja vaikutus oli kuitenkin aika pieni, eli jos samanaikaisesti tapahtui jotain muuta, sekin saattoi vaikuttaa hintaan. Eli sitä me yritämme tässä sanoa tai puhumattakaan ulkomaisesta investoinnista Eli tässä, tässä on todella paljon teknisiä asioita ennen kuin voidaan edes sanoa, että tämä vaikuttaa, tämä on sisämarkkinoiden vaikutus. Mutta koskapa suositukset ovat vuosittaisia, niin näitä indikaattoreita ei voida käyttää, ellei niitä käyttää hyvin pitkällä aikavälillä, mutta silloinkin täytyy olla todellakin varovainen ja tarkastella asiaa monelta ö, taholta. Eli kyllä nämä ovat hyviä indikaattoreja, mutta ei ohjausjaksolle niin, että voidaan moittia tiettyä jäsenvaltiota siitä, että teidän on tehtävä niin eikä näin. Sektoraalisista indikaattoreista jo puhuin. Sektoraalisia indikaattoreita on paljon, mutta niiden yhteenvieminen ei välttämättä ole hyvä ajatus. Sitten vielä markkinoiden valvonnasta. DG ECFin käynnisti 2008 tällaisen markkinoiden monitoroinnin ja se teki sitä muutamalle sektorille. Kaikkein kuuluisin on elintarvikesektori, mutta sitä tehtiin monille muillekin sektoreille. Mitä he tarkoittavat äh, markkinointien valvonnalla tai monitoroinnilla? No, tuntui siltä, että tällaisen äh, aika karkean taloudellisen äh, analyysin perusteella sisämarkkinat eivät toimineet kaikilla sektorilla. Puhuttiin huonosta toiminnasta, mutta he eivät suoraan äh, saaneet selville, miksi näin on. Joten tämä markkinointivalvonta zoomasi hyvin tarkkaan ja läheisesti siihen, millä tavalla esimerkiksi elintarvikesektorissa tämä ketju toimii maanviljelijältä lautaselle. Ja tämä on johtanut valtavaan määrään uusia aloitteita, joilla on pyritty parantamaan sektoreiden kanssa äh, ja sektorien sisällä eri tekijöiden kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa tilannetta ja sitä, millä tavalla tämä sektori voisi toimia paremmin niin, että se ei kuitenkaan olisi, vääristäisi kilpailua tai aiheuttaisi ylimääräisiä kustannuksia. Mutta tämä on hyvin yksityiskohtaista tutkimusta, eikä kyseessä ole yksinkertainen indikaattori. Joten yhteenvetona meistä Henkilökohtaisesti tuntuu siltä, että on miellyttävää kuulla, että IMKO-valiokunta haluaa kiinnittää enemmän huomiota sisämarkkinoihin eurooppalaisessa ohjausjaksossa ja sitä me tuemme. On tiettyjä asioita, mitä voidaan tehdä, mutta ei kuitenkaan kovin paljon, mitä voidaan tehdä yksittäisten maasuositusten kohdalla. Mutta voisi kuitenkin ottaa tämän mukaan tässä vuosittaisessa kasvuarviossa ja raporteissa ja voitaisiin luoda tällaisia sisämarkkinoiden äh, indikaattoreita liittyen näihin aukkoihin tai kuiluihin, jotka ovat hyvin yksityiskohtaisia, mutta tärkeitä yksittäisille kansalaisille tai yrityksille. Ja eilisessä kokouksessa täällä minulle sanottiin, illustra- äh, antakaa esimerkkejä. No, tällaiset indikaattorit antaisivat nimenomaan esimerkkejä. Ne voisivat löytää nimenomaan näitä eh, pieniä asioita. Kiitos. Let's take a round. Ja sitten kysymyksiä. Olko? Kiitoksia začátku, proto eh, nevím, jestli eh, jsem v ní nepropásla eh, v podstatě jeden indikátor, který... Kiitoksia tästä esityksestä. En ole varma, että menikö minulta ohi yksi indikaattoreista, joka mielestäni liittyy suoraan sisämarkkinoihin tai sen tuomiin etuihin, ja se olisi vaikutus työpaikkojen luontiin. Koska tietysti tässä ei puhuta pelkästään kasvusta, vaan puhutaan myös työpaikkojen luonnista. Ja pohdinpa vain, että voisivatko nämä arvovaltaiset vieraat kommentoida tätä aihetta. Ja todellakin haluaisin, että tuota asiaa näissä tutkimuksissa tarkkailtaisiin. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä oli mielenkiintoinen esitys ja hyvin hyödyllinen myös. Esitys kuitenkin vahvisti epäilyäni ja näyttää siltä, jos asiat nyt sujuvat hyvin, meillä on harmonisointia, ja jos se nyt onnistuu ja jos saamme hyviä tuloksia. Mutta meillä on nyt tässä sisämarkkinat ja sisämarkkinoiden tehokkuus on edelleen kyseenalainen. Esityksen esittelijä sanoi, että mitä tulee maakohtaisiin suosituksiin, niin tällaisia suosituksia ei voida tehdä, mutta mielestäni olisi kuitenkin erittäin tärkeää tehdä suosituksia maakohtaisesti. Meillä on nimittäin se vaikutelma, että tehokkuus on aika kyseenalainen. Me teemme vain pinnallisia suosituksia, ja jäsenvaltiot nähdään yksittäisinä tapauksina. Tavoitteena on kuitenkin, että muistamme 2020 tavoitteet ja tämän lisäksi meidän pitää luoda työpaikkoja. Tarvitsemme uusia indikaattoreita ja mittapuita. Ja nämä liitännäisindikaattorit, niin kuin tässä taulukossa näkyy, tässä lukee yksi tai kolme tai viisi, mutta ei se kerro minulle mitään. En minä tällaisia tietoja pysty käyttämään. Kaiken kaikkiaan, mitä tulee näihin toimenpiteisiin, näillä ei voi tehdä mitään, ja olisi tärkeää, että kaikki hoidettaisiin järkevästi jäsenvaltioiden tasolla, ja siksi nämä maakohtaiset suositukset ovat erityisen tärkeitä. Jos näin ei tehdä maatasolla, niin sitten me liikumme edelleen pintatasolla, emmekä pysty toimimaan tehokkaasti. Tutkimus on erityisen tärkeää. Tämä on tervetullut tutkimus. Ja meidän täytyy nyt selvitä tästä umpikujasta. Meidän täytyy uskaltaa edetä. Me emme voi toimia pelkästään yleisillä indikaattoreilla. Kiitos. Catherine and then Robert and then Andreas and then... Ja neljä puhuja vielä. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Ehkäpä kaksi edellistä puhujaa puhuivat työpaikoista, niihin liittyvistä indikaattoreista. Se on erittäin tärkeää. Halusin vain keskittyä tähän kommentteihin, ne, jotka koskivat rekisteröintiä. Ja prosessi on erityisen hankala silloin, kun jäsenvaltiot, tätä tehtiin jäsenvaltiot halusivat uuden vaikutusanalyysin. Ja nyt tämä prosessi on hieman viivästynyt. Eli vaikka asia olisikin voinut olla hyvä sisämarkkinoille, olimme kyllä turhautuneita, koska jäsenvaltioissa. Tilanne oli hankala, puhuttiin veroista ja tuloista. Mitä neuvoa antaisitte meille, kun jatkamme tällä alalla? Mitä argumentteja voidaan esittää viedäksemme eteenpäin tätä asiaa? Ja kolmanneksi, kun katsotaan näitä indikaattoreita ja katsomme sitä, millä tavalla voidaan käyttää sellaista sanamuotoa, joka on kansalaisille läheinen. Työpaikkakysymys on tärkeä, mutta jos halutaan tehdä yhtenäismarkkinat ja tehdä niistä relevanttimmat kansalaisille, meidän täytyy varmistautua siitä, että tämä todella muuttuu työpaikoiksi. Joten kiitoksia. Todella urhea tulla tänne sekä eilen että tänään. Kiitoksia siitä. Merci, Madame la Présidente. Euh, je vous remercie. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos tästä esityksestä. Aluksi sanoisin, että meille tämä on keskeinen aihe, koska me katsomme, että sisämarkkinavaliokunta samalla tavalla kuin talousasioiden valiokunta liittyy Euroopan talouteen. Eli jos ohjausjakson tavoitteena on tarkastella, millä tavalla Euroopan talous toimii eurooppalaisen välinein, niin on tärkeää, että pystymme tekemään valintoja näiden indikaattorien suhteen. No, tämä on nyt ehkä hiukan ristiriidassa sen kanssa, mitä kollegamme juuri totesi, mutta en ole varma, pitäisikö nyt kiirehtiä ja sanoa, että pitää tehdä maakohtaisia suosituksia. Ei nyt pidä hätäillä. Pitää odottaa niin kauan, että meillä on oikeat välineet, jotta voimme sitten tehdä hyödyllisiä suosituksia. Jos heti halutaan saada indikaattoreita, jotka ovat yhdiste, yhdistelmiä ja sitten sovelletaan niitä maakohtaisesti, niin riskinä on, että tämä homma tukahtuu heti alkuunsa. Sitten on toinen ongelma, josta Catherine hiukan puhui. Eli meidän pitäisi olla alakohtaisia indikaattoreita. Ja myöskin pitää olla varovaisena, koska on niin paljon alue, aloja, Ja voidaan sanoa, että miksi tämä ala, mutta ei joku toinen. Eli meidän pitää edetä. Eikä tarkoituksena ole edetä hitaasti, mutta kuitenkin askel askeleelta. Sitten mitä tulee yritysten luomiseen, kaikki mikä liittyy yritysten luomiseen, niin pitää poistaa esteitä niiden luomiselta. Pitää mahdollistaa myöskin yrityksen perustaminen toiseen jäsenvaltioon ja pitää tukea yritysten kasvua. Jos tähän löydettäisiin indikaattoreita, niin se olisi erittäin tärkeää ja se liittyy myöskin sisämarkkinoihin. Ja vielä lisäisin tähän, ja tiedän, että tämä on hyvin hankalaa, mutta direktiivin siirtäminen kansallisen lainsäädäntöön ja sen laadukkuus. Meidän ei pidä siis kiirehtiä näiden maakohtaisten suositusten osalta, ja meidän pitää miettiä näitä syn- yhdistettyjä indikaattoreita ja pitää katsoa tätä kokonaiskuvaa ennen kuin tehdään sitten alakohtaisia suosituksia. Andreas Schwab. Eh, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin tietysti haluaisin kiittää Pelsmania, joka jo eilen – kertoi mielenkiintoisesta työstä ja sisämarkkinoiden hyödyistä. Ja on hyvä, että tässä esityksessä on onnistuttu myöskin analysoimaan näitä ulkoisia, ulkoisista lähteistä, esimerkiksi OECDstä, koska mielestäni usein Euroopassa ei riittävän hyvin onnistuta keskittymään kaikkein suurimpiin puutteisiin ja ongelmiin kullakin alalla liian usein kiinni, tartutaan yksittäisiin ongelmiin yksittäisissä jäsenvaltioissa ja sitten kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi seurata tätä mallia. Ja sitten jos meillä on tällaisia ulkoisia neutraaleja indikaattoreita, niin voisimme saada aikaan parempia analyysejä siitä, mitä sisämarkkinoilla on tehty ja missä sitä voitaisiin vielä parantaa. No siitä, mitä Styler sanoi, palasin siihen, koska hän puhui siitä, että kyse on työpaikoista. No totta kai kyse on työpaikoista, mutta täytyy olla kuitenkin rehellinen, jos mukautuu sisämarkkinoihin ja haluaa hyödyntää sisämarkkinoita, niin eihän se heti ensimmäisestä päivästä lähtien luo kaikille aloille uusia työpaikkoja, vai jollain aloilla ehkä saattaa jopa työpaikkoja kadota – Tämä nyt on epämiellyttävä uutinen tietysti, mutta pitkällä aikavälillä työpaikkoja tulee, mutta lyhyellä aikavälillä saatetaan ottaa hiukan takapakkia. Ja siksi tämä askel askeleelta lähestymistapa ei ole hullumpi, koska sitten ensin voidaan katsoa, missä näitä olennaisia heikkouksia on. Ja eilen olimme Peltmansin kanssa illallisellakin, ja meidän ei nyt pidä mennä siihen ansaan, että joka ikinen yritys jokaisesta jäsenvaltiosta olisi esimerkki siitä, että sisämarkkinat eivät toimi. Eivät sisämarkkinat koskaan ole täydelliset. Aina on poliittisia ongelmia, aina on hallitusten vaihtoja, jotka sitten liittyvät myöskin sisämarkkinoihin liittyviin päätöksiin. Ja siksi mielestäni meidän täytyy katsoa vähän pidemmällä aikavälillä ja todellakin keskittyä näihin suuriin kysymyksiin. Ja olen kiitollinen Pelsmanille siitä, että meillä on se vaikutelma, että meiltä puuttuu asiantuntijoita, jotta voisimme tarkastella kaikkia 28 jäsenvaltiota Euroopassa. No, tästä ohjausjaksosta jo puhuttiin, ja sitten meillä on kertomus näistä jäsenvaltioiden tilanteista. Jos niitä tarkastelee, ja viime vuosina olen lukenut ne hyvin tarkkaavaisesti läpi, niin nämä suositukset ovat siellä hyvin pinnallisia. Esimerkiksi Saksan osalta sanotaan, että palvelumarkkinat voisivat olla laajemmat ja avoimemmat. No ei se kerro minulle yhtään mitään. Jos on todellisia ongelmia, niistä pitää kertoa yksityiskohtaisesti ja sanoa, että tällä alalla, palvelusektorien alalla on näitä ja näitä ongelmia. Ja jos mennään yksityiskohtiin, niin sitten tulee selväksi, että monet esteistä eivät ehkä olekaan niin ylitsepääsemättömiä. Eli tämän keskustelun avulla voisimme päästä edelleen, eli tämän, tämän kautta voimme saada aikaan sitten parempia indikaattoreita. Kiitos. Mulțumesc, doamna președintă. Am ascultat cu interes și ieri studiile. Hyvä puheenjohtaja, kiitoksia. Eilenkin kuuntelin suurella mielenkiinnolla näitä esitettyjä asioita ja myöskin tänä aamuna. Teillä on erittäin optimistinen ja vakuuttava visio asioista, mutta tänään vaikuttaa siltä, että ette oikein usko siihen, mitä sanotte, ja ette usko näihin indikaattoreihin, joista puhutte. Se on mielipiteeni ehkä puhun liian suoraan, mutta edunsaajana minun täytyy kyllä uskoa siihen, että myös te uskotte omiin tutkimuksiinne. Ja minusta vaikuttaa siltä, että haluaisin nähdä, millä tavalla voisin kaikkea tätä hyödyntää työ, työssäni. Jokainen tutkimus, jonka asiantuntijat tekevät, ne tulee hyödyntää, eikä ne, niitä saa vain unohtaa jonnekin öömappiin. Eli yksi kysymys. Puhuitte joistain esimerkkeistä. Puhuitte siitä, että jäsenmarkkinoiden markkinat ovat eri kehitysvaiheissa. Me puhumme tässä yhtenäismarkkinoista. Meillä on indikaattorit, jotka mm, mittaavat vaikkapa elintarvikemarkkinoiden toimintaa. Romanilaisilla markkinoilla tilanne on erilainen, mutta pyrin ymmärtämään sitä, mitkä ovat ne indikaattorit, joita voimme hyödyntää, kun haluamme Euroopan unionissa mitata markkinoilla – jotta voisimme siis mitata ja, tai luoda tällaisen hierarkian Euroopan unionin vahvuuksista, mitä Euroopan unioni voi tuottaa jokaisessa maassa. Pitäisi asettaa, e, tehdä hierarkia eri toimialojen välillä, missä olemme kaikkein kilpailukykyisimpiä, missä kustannukset ovat kaikkein ma- matalimmat, missä kohdin olemme kaikkein kilpailukykyisimpiä verrattuna maailmanmarkkinoihin. Meillä on Aasia, Yhdysvallat, kaikki muutkin kilpailevat maailmassa samoista rahoista. Ja näiden toimintamittavien mittaavien indikaattoreiden mm, lisäksi yleensä pitäisi sanoa, että nämä indikaattorit ovat nimenomaan relevantteja. Näitä tulisi hyödyntää ja tutkimukset jokaisessa maassa, aivan kuten kollegani totesi, edesauttavat tässä kaiken ymmärtämistä, sillä yleisesti ottaen muuten voi sanoa, että näistä indikaattorista ei ole meille hyötyä. Ehkä voisitte välittää meille enemmän optimismia. Haluan ymmärtää, mitä me voimme hyödyntää tästä teidän tutkimuksestanne. Kiitoksia. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V náväznosti na včerajšie diskusie... Kiitoksia. Kun ajatellaan eilisiä keskusteluita, ne olivat mielenkiintoisia ja hyödyllisiä. Ja sitten kun ajatellaan näitä eri ryhmittymiä, jotka ovat puhuneet näistä asioista, niin kaikkein tärkeintä on nyt hankkiutua eroon esteistä, jotka estävät sisämarkkinoiden toimimista kyseisissä jäsenvaltioissa, oikeastaan kaikissa jäsenvaltioissa. Ja siksi pyytäisin, että saisin kuulla, minkälaista metodologiaa tarjotaan jäsenvaltioille, jotta näistä esteistä selvitään. Mehän olemme kuulleet, että esteitä on vielä paljon, joista ei edes tiedetä. Eli tärkeintä on saada tietoa, jotta voimme tehdä oikeita päätöksiä. Ja sitten voimme analysoida ja arvioida näitä sisämarkkinaindikaattoreita. Point from me. Um. Kiitoksia. Vielä viimeinen kommentti. On puhuttu työpaikoista, tuloista, työttömyydestä, työllisyydestä. Ne ovat tärkeitä. Ne ovat jo olemassa. Ne ovat olemassa tulostaulukossa, sen indikaattoreista. Tästä käytiin valtava keskustelua silloin, kun ohjausjakso otettiin käyttöön. Puhuttiin siitä, mitä indikaattoreita pitäisi hyödyntää varsinkin työvoimakustannukset, työttömyystaso, ne ovat nämä kaksi yhdestä toista tärkeimmästä indikaattorista. Se rooli, joka minun mielestäni meillä tässä valiokunnassa nyt on, ei keskustella siitä, että onko tämä tulostaulukon alla vielä muita indikaattoreita, sitä ihan tarkoituksellisesti määriteltiin tiukasti, vaan ymmärtää yksityiskohtia – näiden termien takana, mitä voitaisiin tehdä paremmin, varsinkin suhteessa palveluihin ja hyödykkeisiin. Valiokunnallamme ei ole ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen liittyviä toimivaltuuksia ja joudumme siinä hyvin varoisille vesille, mutta meillä on toimivaltuudet, kun puhutaan hyödykkeistä, palveluista ja kuluttajien luottamuksesta. Minusta ajatus siitä, että voidaan pyrkiä katsomaan yksittäisiä sektoreita ja katsoa sitä, mitä mieltä ollaan näillä eri sektoreilla siitä, millä tavalla täytyisi toimia, kun halutaan edesauttaa tässä kasvussa ja työpaikkojen luomisessa. Niin se on juuri se, mihin tässä pyritään, niin olen aivan samaa mieltä siinä, mitä Catherinekin sanoi näistä moottoriajoneuvoista. Miksi vaikuttaa edelleen siltä, että tähän kuluu niin kauan aikaa? Tässä siirrytään toisiin toimivaltuuksiin ja eri politiikan aloille. Ja eri mailla saattaa olla erityyppisiä mm, sääntöjä sen suhteen, millä tavalla eri ajoneuvokäyttöihin rohkaistaan. Minusta olisi hyvä ajatus katsoa eri toimialoja ja meidän täytyy pitää mielessämme se, että tähän mitään helppoa ratkaisua ei ole. Joskus joku asia toimii yhdessä valtiossa hyvin ja meidän täytyy ryhtyä ymmärtämään sitä, miksi näin on ja sitten tuoda se mukaan tähän ohjausjaksoon, jossa on isompia ongelmia. Joskus jäsenvaltiot pyrkivät tunnistamaan ongelmia naapurivaltiossa on esimerkiksi, jotka eivät ole yleiseurooppalaisia ongelmia. Jos halutaan, että tämä toimii hyvin, niin meidän täytyy toimia nimenomaan maakohtaisesti ja toimialakohtaisesti. Mutta ehkä voitte tätäkin jollain tapaa kommentoida. Chair, first to introduce Dr. Giacomo Luque. Ensinnäkin äh, haluaisin äh, tässä äh, esitellä kollegani tohtori Luketta tulee myös kertomaan teille muutaman sanasen näistä asioista, jotka tässä on otettu esiin. Mutta ensin haluaisin tehdä hyvin selväksi sen, tai toistaa sen, mitä sanoin tuossa aluksi. Meitä ei pyydetty tekemään koko työtä, eli siis antamaan tavallaan niitä indikaattoreita, joita voitte käydä yhtä kerrallaan käyttää, vaan sitä meiltä ei pyydetty, vaan meiltä pyydettiin katsomaan, voidaanko tätä kehittää, miksi ja miksi ei. Eli sanoin, eli tämä on hieman vähemmän seksikäs viesti kuin eilen, enkä minä voi sitä muuttaa. Me teimme sen työn, mitä meiltä pyydettiin. Ainakin meistä tuntuu siltä. että teimme sen parhaalla mahdollisella tavalla. Ja on sekin tot, ei sekä ole totta, että me emme saa minkäännäköisiä johtopäätöksiä te, toki te voitte kutsua tätä eri nimellä, mutta siis tässä on kysymys sisämarkkinoiden aukosta tai kuilusta, mikä on sisämarkkinoiden heikko tilanne esimerkiksi sähköisessä viestimissä. Ei, sitä me emme katsoneet. Esimerkiksi tuossa kuvassa kahdeksan me annamme esimerkkejä hyvin selkeistä eroista yksityisille yksittäisille kansalaisille tai yrityksille tai yritysryppäälle jossain yhdessä erillisessä asiassa, ja asioita on luonnollisesti paljon. Siinä oli kysymys säätelyindikaattorista. Ja mikrotasolla tätä voidaan käyttää. Ja sitä voidaan käyttää kaikissa 28 jäsenvaltiossa ja sitä, siihen voi helposti liittää suosituksen. Se on mahdollista. Älkää aliarvioiko koneistoa ennen kuin saatte uskottavia tuloksia. Mutta mitä jäsenvaltiot tekevät, kun ne eivät halua olla huonoja jossain asiassa. He alkavat välittömästi huutaa, että tämä tutkimus on väärä tai tilastot ovat vanhentuneita Eli täytyy olla hyvin uskottava infrastruktuuri ja kaiken takana. Se on kallista ja se on kehitettävä kaikille 28 jäsenvaltiolle, ei 25, koska silloin syntyy taas ongelmia. Mutta tämä on siis mahdollista, mutta pitää miettiä, onko se sen arvoista, kun ajatellaan kustannuksia ja hyötyjä, koska monet asiat on tehtävä tapauskohtaisesti. Mutta jos on keinoja, joilla esimerkiksi komissio ja vaikkapa Eurostat voisivat eh, valita ehkäpä 10 tai 15 näistä erityisistä eh, aiheista ja siitä voisi tehdä jonkinnäköisenä eh, tulostaulukon. Ja se olisi hyvin tärkeää kansalaisille ja yrityksille, koska he näkisivät siitä hyvin konkreettisia asioita, kuten eilen IMKO-valiokunnassa sanottiinkin. Eli jos on tällaista erityistä tavallaan esimerkkejä, joka päättyy suositukseen. Eikä, eh, niin kuin Schwab sanoi, se mitä Schwab sanoi, saattaa olla totta, mutta ei se ole hyödyllistä, koska Saksassa eh, mekin olemme tarkastelleet eh, tätä jotka ovat Saksassa hyvin, jotka ovat hyvin avoimia, jotka, jotka eivät ole. Onhan se kuuluissa vitsi tästä nokikolarista, jossa esimerkiksi Saksassa on hyvin tiukkoja sääntöjä. Mutta tämä nyt on tällaista hiusten halkomista. Mutta voitaisiin valita 10, 15 tai 20 tällaista erityistä esimerkkiä. Ja sitten voi sanoa, että näissä asioissa voi tehdä jotakin, jos haluatte käyttää siihen resursseja, ja sitten sen pohjalta tehdä suosituksia. Se on mahdollista, mutta täytyy nyt miettiä, onko se sen arvoista. Me sanomme myös, että talouspuolella, kun on kysymys kasvusta ja työpaikoista, niin pitäisi miettiä enemmän sitä, mitä me sanoimme eilen. Tässä on, sisämarkkinoilla on puutteita ja ne ovat kalliita. Jos ne poistetaan, niin silloin se vaikuttaa pitkällä aikavälillä paljon enemmän eh, kasvuun. Työpaikat ja kasvu ei aina ole välttämättä sama. Suuressa kuvassa tietenkin eh, se liittyy työpaikkojen luomiseen, mutta se ei ole välttämättä sama asia kuin kasvu. Mutta tänä päivänä me emme sano sitä, koska kuten sanoin, eh, indikaattorit tässä kalvolla numero 10, jossa on kysymys vaikkapa korkojen yhtäläisyydestä ja niin poispäin. Eikä voi yhden vuoden, yhtä vuotta vain tätä seurata ja sitten kiittää tai rangaista. Tämän halusin tehdä selväksi. Työpaikkojen luomisessa, totta, kasvu ja työpaikat ovat se suurin syy, miksi te haluatte sisämarkkinat. Ei ole muita syitä. Ja luonnollisesti pitkän aikavälin kilpailukyvyn vuoksi. Ja nämä ovat tärkeitä, mutta vaikeasti mitattavissa. Mutta ei kuitenkaan näillä indikaattoreilla. Eilen nyt sitten halua ihan erilaisia indikaattoreita eri tutkimuksiin. Voisi esimerkiksi sanoa vaikka, että joka viides vuosi me haluamme raportin sisämarkkinoista ja pitkän aikavälin vaikutuksista – silloin sitä voidaan käyttää luonnollisesti porsareikineen ja tutkimuksineen, mutta maakohtaisesti tehdä se maakohtaisesti joka vuosi tällaisessa asiassa kuin tämä meidän tutkimuksemme, ei, sitä me emme suosittele. Ja Giacomo sanoi nyt sitten enemmän näistä autojen rekisteröinnistä. Hän on siinä asiantuntija, hämmästyttävä asiantuntija. Vuonna 1981, anteeksi, olen tulossa vanhaksi, 1981 taloustieteilijät äh, aiheuttivat hämmennystä, kun he tekivät 90 äh, sivuisen artikkelin siitä, millä tavalla voidaan siirtää autoja Flanderista Brittien saarille. Ja silloin hintaerot olivat valtavat. Hintaerot olivat valtavat piti toteuttaa 13 askelta ja he antoivat kaikki yksityiskohdat näistä askeleista, mikä, mitä mikin maksaa ja mitä pitää tehdä. Eli pitää mennä Flanderiin ää, äh, laivalla, silloin ei ollut tunnelia. Ja sitten meni sitten Brycheen tai Ostendeen länsi Flanderissa ja ostaisit auton, jossa on ohjauspyörä oikealla puolella. taloustieteilijät osoittivat hyvin brutaalilla tavalla, lähes indikaattoreiden tavalla, että kaikki näiden 13 kohdan kohdalla sisämarkkinoita on parannettava. Joten siihen verrattuna autojen rekisteröinnissä on menty valovuosia eteenpäin. Mutta ei se riitä. Mutta kuitenkin eteenpäin on menty. Täällä on paljon kysymyksiä. Olen jo sanonut, me suosittelemme, että pyrittäisiin rakentamaan tiettyihin asioihin säätelylliset indikaattorit mutta ei yksityiskohtaisesti jokaiselle maalle. Oli tällainen kansalaisraportti muutama vuosi sitten, jonka komissio teki, ja se oli hyvin tällä, tämän kaltainen siinä, se oli hyvin tarkka, missä kerrottiin, mitä, mitä ongelmia kansalaisilla oli, mutta ei kuitenkaan maakohtaisesti, koska se olisi ollut liian valtava työ. Ja jos haluaa lähteä syvälle sektoraalisiin asioihin, niin ainoa järkevä tapa on tämä DG Ekfinin tapa, minkä se on tehnyt. Mutta se vaatii paljon työtä, mutta sillä tavalla voidaan tavallaan tunnistaa ne sektorit, joissa sisämarkkinat eivät toimi hyvällä tavalla. Ja Giacomo nyt ehkäpä sanoi hieman älykkäämpiä asioita kuin minä. Thanks a lot, uh, members of... Kiitoksia, kiitoksia valikoinnin jäsenille tästä mahdollisuudesta esitellä tätä tutkimusta. Lisään muutaman asian. Oli mielenkiintoinen kuulla kommentti romanilaiselta jäseneltä liittyen siihen, että emme ole vakuuttuneita tästä tutkimuksesta. Tämä oli meille hyvä kokemus, koska poliittisen yksikön jäsenet, haluan tästä teitä kiittää, jättivät meille paljon vapautta. Meitä ei painostettu. Ja kun meillä oli epäilyksiä indikaattorien suhteen, joista voisi olla hyötyä teidän työssänne, niin sanomme, että ikävä kyllä tämä ei ole mahdollista. Ja me olemme olleet asiantuntijoina parlamentissa ja komissiossa, eikä aina saa tällaista vapautta ja sanoa, että se mitä pyydätte ei ole mahdollista. Ja tämä oli ilo tutkijoille, kun voi sanoa ei. Mutta ei se tarkoita, että me uskoisi siihen, mitä olemme kirjoittaneet. Ja neljä indikaattoria on uusi väline, jota poliitikot voivat hyödyntää kun katsotaan direktiivejä, asetuksia ja suosituksia. Ja tämä on tärkeää, koska tämä pohjautuu bisnesmalliin. Tämä on tietysti monista syistä vähän kyseenalainen. On puhuttu, että se pohjautuisi johonkin ideologiaan. Ja me olemme yrittäneet saada aikaan jotain, joka ei olisi kiistanalaista, mutta jolla olisi samanlainen voima. Yli 200 Rakenneuudistusta on toteutettu kymmenen vuoden aikana. Eli jäsenet haluavat parantaa Me olemme yrittäneet rakentaa jotain, joka olisi samanlaista metrologisesti, koska viime kädessä halusimme saada aikaan jotain, joka muuttaa politiikkaa, eikä mitään täydellistä poliittista välinettä käsitettä, jolla kuvaillaan sisämarkkinoita. Ja sitten työpaikkojen luominen, kasvu, yritysten tulojen kasvu, se ei ole mukana näissä indikaattoreissa. Tästä pitäisi tehdä viiden vuoden tutkimuksia, joita komissio on teettänyt. Politiikkaa ei pitäisi tehdä tältä pohjalta, koska näin on hyvin vaikea tehdä poliittisia johtopäätöksiä, eikä näin voida toimia yksittäisistä jäsenvaltioista. Meillä on Maastrichtin kriteerit ja Sixpack-kriteerit. Voisiko samanlaista olla sisämarkkinoilla? Sanoisimme, että ei, koska ei ole mahdollista yhdistää politiikkaa ja indikaattoreita. Jos minulta kysyttäisiin, miten tämä on vaikuttanut työpaikkojen luomiseen sisämarkkinavaliokunnan työhön viime vuonna, eli EUn politiikkaan, joko saan hyvin monimutkaisia vastauksia, joista yritän ymmärtää jotain, tai sitten suoraan sanottuna täytyy todeta, että työpaikkojen luominen liippuu monista muuttujista. Ja sitten tämä rekisteröintikysymys. Tätä on tarkasteltu syvällisesti ja tämä on hyvä ilmiö tilanteesta, jossa laki on siirretty kansallisen lainsäädäntöön ja sitä noudatetaan, mutta silti hommat eivät toimi. Ja indikaattori, jota ehdotamme, tähtää juuri siihen, että tästä asiasta päästään eteenpäin. Me emme halua kuulla jäsenvaltioista, että kaikki lait on säädetty. Me puhumme kansalaisten yritysten kanssa, katsomme, miten asiat ovat edenneet. Ja Tällä tavalla tarkastellaan lainsäädännön laadukkuutta ilman, että jäsenvaltioille tarvii sanoa, että te ette ole siirtäneet tätä kunnolla lainsäädäntöön, vaan me menemme puhumaan ihmisten kanssa ja sanomme, että emme tiedä miksi, mutta teillä on vapaus päättää toisiaisuusperiaatteen pohjalta, millä tavalla haluatte toimia, mutta EU-kansalaisia pitää kohdella tasapuolisesti. Ja toivottavasti pystytte yhdenmukaistamaan näitä sääntöjä, joista nyt keskustellaan. Se, mitä tästä vielä puuttuu, liittyy yksityiskohtiin. Komissiossa on hyvä viestintää näistä menettelyistä, miten tämä rekisteröinti tehdään, mutta se ei ole sitovaa. Ja jäsenvaltiot käyttävät hyväkseen sitä, että tämä ei ole pakollista esittämällä lisävaatimuksia, vaatimalla asiakirjojen käännöksiä, vaikka esimerkiksi nämä rekisteröintilomakkeet. Hallinnollisia menettelyitä pitäisi säännellä yksityiskohtaisemmin, ei ainoastaan periaatetasolla, myöskin sen suhteen, mitä julkiset viranomaiset voivat vaatia kansalaisilta ja yrityksiltä. Kiitos. Fascinating. Kiehtovaa. Eli siirtäminen kansallinen lainsäädäntö on täydellistä, mutta tömpano ei. Sitten seuraavaksi sisämarkkinoiden ja kuluttajansuojan merkitys kasvulle, saavutukset, suuntaukset ja keskeiset politiikkakysymykset. Täällä on Alfred Grand. Te esittelette tätä ehkä vartin verran ja sitten otamme taas kysymyksiä, jos sopii. Meillä on varttivaille 12 asti aikaa. Thank you very much. Kiitoksia. Olemme iloisia siitä, että voimme nyt olla mukana olemassa mukana tässä 2020 strategian uudistamisprosessissa ja strategian puolivälin arvioinnissa. Ja ehkä tähän menee nyt pikemminkin 20 minuuttia tähän esitykseen. Eli kerron vähän tätä tästä tutkimuksesta, jota meidän pyydettiin tekemään, hiukan taista tietoa, yleistä tietoa sisämarkkinoista ja kuluttajien suojasta. Ja sen jälkeen sitten katsomme näitä seitsemän lippulaivahanketta ja keskitymme sisämarkkinoihin ja kuluttajasuojaan, niiden rooliin ja miten ne vaikuttavat kasvuun – näissä lippulaivahankkeissa. Ja sitten vielä hiukan puhumme muista alueista, jotka ovat tärkeitä, jotka eivät ole mukana näissä lippulaivahankkeissa, ja sitten johtopäätöksiä ja suosituksia. Ja pyydämme ymmärrystä. Meidän on vähän laajempi näkökanta kuin tässä valiokunnassa, koska meitä pyydettiin katsomaan kaikkia lippulaivahankkeita, jotka tietysti kattavat hyvin erityyppisiä asioita. No sitten millaisia välineitä on käytetty? Olemme käyneet läpi paljon kirjallisuutta, olemme tehneet tutkimusten arviointeja ja lisäksi olemme tehneet noin 30 haastattelua komissiossa asiantuntijoiden kuluttajaryhmien tutkimusinstituuttien kanssa. Ja olemme keskittyneet nimenomaan kasvuun, näissä toimissa, jotka liittyvät sisämarkkinoihin ja kuluttajakysymyksiin näissä, kulut- näissä hankkeissa. Eli nyt kun katsotaan tätä yleiskatsausosiota, muutama indikaattori sisämarkkinoilta. Hyvin paljon on puhuttu indikaattoreista, ja tietenkään mitään ihanteellista indikaattoria ei ole olemassakaan, mutta niistä on kyllä apua, jotta tiedetään missä mennään. Eli EUn sisäinen tavarakauppa. Edistystä on tapahtunut. Bruttokansantuotteen osuus on noussut 12-22 prosenttiin parissa vuosikymmenessä. Mutta jos katsotaan kaupan volyymiä EU:ssa, Eli jos arvioidaan sitä, mikä on tämä suhde, miten paljon jäsenvaltiot tekevät kauppaa jäsenvaltion sisällä tai sitten rajan yli, niin tämä osuus on 7,5 ja Yhdysvalloissa vain 2,6. Eli jäsenvaltioiden sisäinen kauppa on edelleen paljon vilkkaampaa kuin Yhdysvalloissa. Yhdysvallat on tässä vertauskohteena – se ei tietenkään ole ihan reilua, koska siellähän osavaltioiden välillä on vähemmän eroja kuin jäsenvaltioiden välillä EU:ssa, mutta tämä näyttää miltä näyttävät hyvin säännellyt markkinat. Sitten pääomavirrat EU:ssa. Meillä on näitä suoria sijoituksia, jotka ovat lähes neljänkertaistuneet kahdessa vuosikymmenessä, mutta toisaalta Rahoituskriisin jälkeen integraatio on heikentynyt. Sitten hintojen lähentyminen. Kotitaloustavaroiden hintavaihtelut supistuivat 40 prosentista 25 prosenttiin. Se ei johdu pelkästään kilpailusta, vaan myöskin tulovaikutuksista jäsenvaltioissa. Ja kuitenkin tämä hintojen vaihtelu on paljon suurempaa kuin Yhdysvalloissa. Ja sitten työvoiman liikkuvuus on kaksinkertaistunut tässä parissa vuodessa kymmenessä, mutta se on kuitenkin kahdeksan kertaa korkeampi kuin korkeampi Yhdysvalloissa. Eli tässä ihan yleisnäkymä tästä tilanteesta. Sitten toinen osa, teoreettiset edut sisämarkkinoilla. No, te varmaan tunnette ne, mutta ehkä niistä kannattaa muistuttaa. Eli meillä on mittakaavaetuja suuremmilla markkinoilla, koska kun on suuremmat markkinat, esimerkiksi teollisuustuotannossa, silloin on korkeammat kiinteät kustannukset, eli mitä enemmän tuottaa, sitä pienemmät kustannukset ovat per tuote. Sitten tehokkuuskysymykset jos on vähän esteitä, sitten on vähän myöskin transaktiokustannuksia, koska rajoja ei tarvitse enää ylittää. Ja myöskin kustannukset ovat alhaisemmat myös siksi, että euroalueella on sama valuutta käytössä. Ja näin. Resursseja on voitu käyttää tehokkaammin, koska resursseja voidaan siirtää sinne, missä niitä tarvitaan. Sisämarkkinoilla on myöskin kustannuksia. Eli jos on sisämarkkinoilla, silloin on mukautumiskustannuksia. Jotkut yritykset sulkeutuvat liittyy kustannuksiin, mutta yleisesti ottaen kustannusten ja hyötyjen tasapaino on selkeä, eli että etuja on huomattavasti enemmän kuin kustannuksia. Nyt kun katsotaan tutkimusta, niin täytyy katsoa, miten paljon tämä vaikuttaa sisämarkkinoihin ja paljon on tehty tutkimuksia näistä ex ante ja ex post vaikutuksista sisämarkkinoihin. Ja esimerkiksi eilen todettiin, että 4,25 prosenttia on vaikutus bruttokansantuotteeseen EU-ssa, mutta hiljattain tehdyt tutkimukset antavat vielä korkeampia lukuja. No, en nyt lue kaikkia näitä lukuja tästä, mutta jos katsotaan sitä, että päästäisiin kaikista esteistä pois EUn sisällä, niin sitten noin 10 prosenttia bruttokansantuote voisi kasvaa pitkällä aikavälillä, eli huomattavasti. On kuitenkin pantava merkille, kun katsotaan seuraavaa kaaviota. Eli jos tehdään näitä jälkikäteisarviointeja, niin siellä tulokset ovat hiukan erilaiset. Siellä on katsottu, että nämä todelliset edut olisivat pienemmät. Ja jos nyt näytän muutaman lukeman, näette, että ne alkavat yhdestä prosentista viiden vuoden ajalta 90-luvulla. Ja sitten toinen arvio on lähellä 2 prosenttia, mutta siinä on tarkasteltu 10 vuotta Eli er, arviot ovat aika johdonmukaisia, ja jos katsotaan tutkimuksia, jotka ovat arvioineet kokonaisvaikutusta EUn integraatioprosessin monen vuosikymmenen aikana, niin arvio on kahden ja kolmen viiden prosentin luokkaa. Eli lukemat ovat alhaisempia kuin ex antearvioineissa Ja mistä tämä johtuu? No, tämä on teille mielenkiintoista ymmärtää, että on huomattavia metodologisia ongelmia, jos halutaan analysoida sitä, miten tämä vaikuttaa sisämarkkinoiden kasvuun. Koska ei ole mitään vertaisryhmää, ei ole olemassa EUta ilman sisämarkkinoita, joihin voitaisiin verrata tätä kehitystä. Eli pitää luoda tällaisia olettamuksia, millä tavalla EU olisi kehittynyt ilman sisämarkkinoita, ja sitten verrata sitä tositilanteeseen. Tämä on tietysti haaste, erityisesti kansainvälisessä ympäristössä, jossa on paljon globalisaatiota. Sehän on jatkunut valtavaa vauhtia viimeiset 20 vuotta ja myöskin VTO-prosessi, jossa käsitellään kansainvälisen kaupan esteitä. Eli kun katsotaan, miten sisämarkkinat ovat vaikuttaneet, niin tämä on metodologisesti aika haastavaa. Monilla aloilla, esimerkiksi televiestinnän alalla, rakenteet ovat muuttuneet täysin ja televiestintämarkkinat 80-luvulta eivät enää ole kovin samanlaiset kuin tällä hetkellä. Eli tämäkään ei helpota vertailujen tekemistä. Ja sitten mainitsin sen, että usein tässä puhutaan staattisista vaikutuksista eikä niinkään dynaamisista vaikutuksista koska niitä on vaikea mitata, eikä niitä siksi oteta aina mukaan. Ja sitten on myöskin ehkä vähän epätasapainoa, kun tehdään näitä arviointeja. Useinhan laskelmia tehdään sen pohjalta, että päästäisiin kaikista esteistä eroon, mikä ei ole mahdollista. Ja usein myöskin viitataan tutkimuksiin, joissa on jotain poliittista taustaa. Mutta jos kaikki näyttö nyt kerätään yhteen, niin voidaan sanoa, että sisämarkkinat pystyvät huomattavasti vaikuttamaan kasvuun ja työpaikkoihin. Sitten toinen asia, eli miten kuluttajasuoja vaikuttaa kasvuun. No puhun tästä lyhyesti, eli kuluttajan suojan ja kasvun välillä on selvä yhteys. Kuluttajan suoja lisää kuluttajien luottamusta. Ja sehän on tärkeää, jotta kuluttaminen pysyy yllä myöskin rajat ylittäen. Ja kuluttajien tiedottaminen, kuluttajien auttaminen tekemään hyviä valintoja tietysti johtaa siihen, että voi vaihtaa vaikka sähkön tuottajaa. Tällä tavalla voidaan tehostaa markkinoita, jos kuluttajat vaihtavat parempiin palveluntuottajiin ja tämä vaikuttaa kasvuun. Monet tutkimukset vahvistavat tämän, mutta hyvin vähän empiiristä kokemusta kuitenkaan on tältä alalta. No yksi luku. EU-laajuinen tutkimus vuodelta 2010 totesi, että ex post kuluttajan haitta oli noin 0,4 prosenttia EUn bruttokansantuotteesta – Eli jotain lukuja on, mutta ei kuitenkaan mitään vankkaa tietokantaa. Tässä yleisiä tietoja ja sitten keskitymme näihin kuluttajasuojakysymyksiin lippulaivahankkeissa, jotka ovat keskeisiä 2020 strategiassa. Eli me olemme ensinnäkin kuvailleet nämä lippulaiva-aloitteet ja katsoneet, millaista edistystä on tapahtunut näiden tavoitteiden suhteen. Me esittelemme tässä vain pari näistä lippulaivahankkeista ja raportissa on keskusteltu sitä kaikesta seitsemästä. Tämä johtuu nyt aikarajoituksista. Ja sitten on myöskin havaittu, tämä oli aika haastava, eli tärkeimmät aloitteet teet sisämarkkinakysymysten ja kuluttajasuojan alalta näillä aloilla, jotka on katettu Lipoeva-hankkeessa. Ja tämä oli valtava prosessi, koska niin paljon on tehty, niin paljon poliittisia toimia. Ja tämä oli tärkeä osa haastatteluprosessia, eli todellakin katsoa, mitkä olivat tärkeimmät saavutukset. Ja sitten on katsottu myöskin todisteita, jotka liittyvät vaikutuksista kasvuun. Eli Ensin tämä Euroopan digitaalinen agenda. Monet näistä saavutuksista tässä taulukossa ovat teille hyvin tuttuja, mutta jos ne käy läpi, niin ne ovat kuitenkin aika vaikuttavia, varsinkin tällä alalla. Eli siinä on mukana tämä Telekom-paketti, SEPA-asetus. Ja jos katsotaan nyt näitä äskettäisiä ehdotuksia, niin tässä on esimerkiksi tämä maksu direktiivi. Eli nämä ovat tärkeitä asioita sisämarkkinoiden kannalta seitsemällä lainsäädäntökaudella. Jos katsotaan kuluttajasuojapuolta, niin tässäkin on paljon saavutuksia, jotka ovat tärkeämpiä vielä horisontaalisesti – ja tietysti kuluttajasuojadirektiivi ja ADR-direktiivi ovat huomattavia saavutuksia, ja sitten tässä on muitakin lueteltu. Tässä on luettelo näistä saavutuksista, se on aika pitkä. Sitten jos katsotaan näitä tiettyjä indikaattoreita, eli miten digitaaliset markkinat ovat kehittyneet, niin tässä on samanlainen kuva näistä saavutuksista. Esimerkiksi televiestintä, alalla hinnat ovat huomattavasti laskeneet. Ja sitten jos katsotaan rajat ylittävää tavarakauppaa, niin se on lähes kaksinkertaistunut viidessä vuodessa, eli huomattavia saavutuksia on näillä aloilla. Mutta televiestintäala on yksi aloista, jolla on eniten ongelmia ja valituksia. Ja kuitenkin 44 prosenttia prosenttia kuluttajista ei halua ostaa toisesta maasta, koska he eivät ole varmoja oikeuksistaan. Eli tilanne on sekava, mutta huomattavia saavutuksia on digitaalialalla. Sitten miten tämä saattaa vaikuttaa kasvuun markkinoilla. Tämä ala on yksi kaikkein tärkeimpiä, kun ajatellaan kasvua. Eli 2,4 prosenttia olisi bruttokansantuotteen kasvu EU-ssa 2010-2020, jos digitaaliset sisämarkkinat saatettaisiin päätökseen. Ja hyvinvointietu olisi jopa 55 miljardia vuosittain. Ja nyt kollegani Nikolas sitten jatkaa tästä. Kiitoksia Frank. Koska tässä ei ole aikaa niin paljon, niin ehkäpä meidän täytyy puhua vain yhdestä lipoleva aloitteesta enää. Resurssi tehokas Eurooppa-aloite on tärkeä, jos on energiakuljetus mukana. Meillä on paljon erilaisia saavutuksia, kun syvennetään sisämarkkinoita ja kolmas energiapaketin hyväksyminen on yksi näistä, kuten myöskin uusiutuvan energiadirektiivi ja energiatehokkuusdirektiivi. Liikennepuolella on myöskin saavutuksina, jotka liittyvät enemmän ehdotuksiksi neljänneksi äh, rautatiepaketiksi, äh, yhtenäisen ilmatilapaketin päivittäminen ja Blue Belt-paketin ehdotus, joka liittyy meri, merenkulkuun ja lopuksi sitten vielä äh, lentomatkustajien oikeuspaketin päivittäminen. Otan esille joitakin indikaattoreita, jotka liittyvät näihin markkinoihin, jotka näyttävät sen edistyksen, jota on saavutettu. Jos katsotaan esimerkiksi sähkömarkkinoita, tukkumarkkinoita, niin tässä vertailuarvot ovat vähentyneet 35-45 prosentilla vuosina 2008-2012. Ilmakuljetuksissa sitten äh, hinnat ovat laskeneet voimakkaasti markkinoiden vapauttamisen jälkeen 90-luvulla, mutta edelleen meillä on esteitä. Sähkömarkkinoilla on nähty vähittäishintojen nousun olevan jopa 4, luokan, 4 prosentin luokkaa vuosina 2008-2012 ja rautatiekuljetuksissa on 16-25 jäsenvaltiosta on selkeitä esteitä. Ja kun katsotaan sitten kasvutilannetta energiamarkkinoilla, muutama tilasto siitä, mistä tässä tarkalleen ottaen on kysymys, kun pyritään laajentamaan yhtenäismarkkinoita – jos sähkö- ja kaasumarkkinat täysin vapautettaisiin, se johtaisi 0,6-0,8 prosentin EUn BKT kasvuun vuosina 2011-2020. Muut tiedot osoittavat, että jos nämä markkinat täysin integroitaisiin, niin 30 miljardia tai 12,5-40 miljardia vuosittain voitaisiin säästää. Uusiutuvassa energiassa tiedot osoittavat, että 16-30 miljardia voidaan tehdä säästöjä jos saataisiin todelliset yhtenäismarkkinat aikaiseksi. Ja jos nämä säännöllytyt hinnat poistettaisiin 9,5 miljardia säästettäisiin. Kuulutusalalla tilastot osoittavat, että kasvupotentiaalia on, kun halutaan laajentaa yhtenäismarkkinoita, laajentaa edelleenkin lentoalaa Tämä johtaisi 1,8 tai 1,3 prosentin kasvuun EU25 joukossa vuosina 2005-2025 sekä tarjonta- että kysyntäpuolelta. Yhtenä Euroopan ilmatilan säännösten päivittäminen johtaisi 750 miljoonan vuosittaisen BKT-kasvuun vuoteen 2020 mennessä ja 900 miljoonaan 2030 mennessä. Ja lopuksi rautatiealalla yhdestä kahteen miljardia voitaisiin säästää vuosittain lisävapauttamisen avulla vuoteen 2034 mennessä. Eli tässä tilastoja siitä, minkä näköistä merkittävää kasvupotentiaalia näillä toimialoilla on. Tämän äh, seuraavan lipulevaloitteen yli hyppään, koska aikaa on niin vähän. Ja siirrymme suoraan päätelmiin. Ja vielä yksi asia ennen päätelmiä. Varmaan tietänette poikkileikkaavan ö, nämä kuluttajasuoja-aloitteet, jotka näiden lipulaiva-aloitteiden mukaan ovat olemassa. Monet toimet kuitenkin kuuluvat myös lipulaiva-aloitteiden piiriin. Lisäksi on muita oleellisia toimialoja, yhtenäismarkkinoilla, jotka eivät suoraan tai kattavasti ole katettuja lippulaiva-aloitteen puolelta. Mutta niin avulla no, pyritään kuitenkin syventämään yhtenäismarkkinoita. No sitten päätelmät ja suositukset. Mihinkä tämä kaikki johtaa? Jos katsotaan saavutuksia, niin on nähtävissä, että selkeitä saavutuksia on saatu aikaiseksi tiettyjen lippulaivaloitteiden puitteissa. Jotkut niistä ovat menestyneet paremmin kuin toiset. Varsinkin on ollut paljon saavutuksia digitaalipuolella näiden haasteiden uuden luonteen vuoksi. Ja kun puhutaan esimerkiksi tietosuojasta, on myös Meillä on ollut myös matalampia transaktiokustannuksia yhtenäismarkkinoilla kaiken kaikkiaan. Ja museilla aloilla myöskin meillä on hyvin kattava lainsäädäntöpuitteisto olemassa. Hyödykepuolella näin on ollut jo jonkun aikaa, mutta myös palvelupuolella nyt monet, moni lainsäädäntö on jo kolmannessa tai neljännessä vaiheessaan esimerkiksi rautatiepuolella. Ja nämä markkinat voisivat näin sitten tarkastella paremminkin tätä täytäntöönpanoa. Yhtenäismarkkinoihin liittyvät toimet lippulaivapuolella voivat johtaa merkittävään kasvuun BKT tai säästöissä. Monilla useilla muilla toimialoilla on kuitenkin sellaisia kohtia, jotka eivät kuulu suoraan lippulaiva-aloitteiden soveltamisalaan. Tällä tarkoitetaan, että meillä ei ole mitään erityistä politiikkaa, joka liittyy nimenomaan yhtenäismarkkinoiden syventämiseen tällä alalla. Julkiset hankinnat, rahoituspalvelut ja niin edelleen ovat tästä esimerkkejä. Ja tutkimukset osoittavat, että säästöjä voidaan näissäkin tehdä jos ryhdytään toimiin. Tässä yhteenvetona yhtenäismarkkinoiden syventämisen vaikutus. Tämä koskee lippulaiva-aloitteita hyödykemarkkinoilla. On jopa 8,8 prosentin BKT-kasvupotentiaali pitkällä aikavälillä, jos hyödykemarkkinat voidaan täysin integroida toisiinsa digitaalipuolella kasvua jopa 4 prosenttia, liikenteessä 1,8 prosenttia tarjontapuolen vaikutusten vuoksi ja 1,3 prosenttia lisäksi vielä kysyntäpuolen vaikutusten vuoksi. Energia toimialalla jopa 0,8 prosenttia EUBKT lisää, jos vapauttaa kasvoja sähkömarkkinat ja työmarkkinoilla, jotain kyllä nyt mainitsemaan tässä on 0,6 prosentin potentiaali. Pitää pitää mielessä, että nämä ovat kaikki seurausta eri tutkimuksista, eri metodologialla tehdyistä ja ajatuksena ei ole tässä mitään rankinglistaa tehdä. Ja jos katsotaan joitakin muita alueita, jotka eivät ole suoraan kuuluneet lippulevaloitteiden puolelle, niin tässä on 2,6 prosentin lisäys EUBKTstä palveludirektiivin täytäntöönpanon jälkeen, jossa täytäntöönpano pannaan kunnolla. Ja vastavuoroinen tunnustaminen, jos otetaan käyttöön kunnolla, niin siitä seuraa 1,8 prosentin BKT-kasvu. Jos tähän liittyvä asetus 764-2009 toimisi täydellisesti. Finanssipuolella 1,1 prosentin kasvu vuosittain EU-BKT tai 0,025 vuosittain jos rahoitusmarkkinat voidaan pitkällä aikavälillä integroida täysin 1990-2010 välillä. Ja lopuksi sitten julkiset hankinnat, jopa 0,5 prosentin lisäys EU BKT. Tässä siis hieman ajatuksia siitä, minkä näköisiä vaihtoehtoja meillä on. Ja mihinkä tämä kaikki sitten johtaa? Ensimmäinen suositus joka on aika selvä, on se, että kuluttajansuoja ja yhtenäismarkkinatoimet pitäisi pitää avainasemassa, kun pyritään uudelleen samanaikaiseksi talouskasvua EU-ssa, varsinkin Eurooppa 2020 strategian puoliväliarviossa ottamatta huomioon muita hyötyjä ja lisääntynyttä valinnanvaraa tai luottamusta. Toinen kohta koskee Lippulava aloitteiden eri kattavuutta. Niillä on eri potentiaali lisätä kasvua. Jos yhtenäismarkkinat saadaan todella aikaiseksi, niin silloin voidaan ehdottomasti painottaa Eurooppa 2020 strategiaa, kun pyritään prioriteettitoimialoilla tai niillä aloilla, joissa on vielä käyttämätöntä kasvupotentiaalia – jossa selkeästi siis on vielä edelleen esteitä ja jossa on mahdollista saada aikaiseksi selkeää kasvua. Ja kaikki sellaiset toimet, jotka liittyvät sisämarkkinoiden laajentamiseen, eivät välttämättä suoraan liity lippulaiva-aloitteisiin, mutta ovat myös mukana esimerkiksi rahoituspalveluissa. Kolmas suositus Meillä on useita eri alueita kattava lainsäädäntöpuitteisto on nyt määritelty ja tarkoitus on katsoa täytäntöönpanoa. Maakohtaiset suositukset, joita eurooppalaisen ohjauskauden aikana on kehitelty, voidaan hyödyntää täysin, kun täytäntöönpanoon lainsäädäntöä, joka liittyy sisämarkkinoihin ja kuluttajan suojaan, johon yhdistetään lisäyhteistyö kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Näin saadaan aikaiseksi EU-mittainen toiminta lainsäädäntö täytäntöön panemiseksi. Edellinen esitys äh, tietysti kannattaa muistaa myös, mutta mitään yhtä yksittäistä indikaattoria ei voida ottaa käyttöön. Tulisi kuitenkin pohtia sitä, että meillä olisi tällainen päätavoite Eurooppa 2020 strategiassa sisämarkkinoiden integraation. Näin voidaan sitten mitata tätä edistystä muilla alueilla työllisyydessä, koulutuksessa ja niin poispäin. Tämä pohjautuisi tällaiseen yhdistetty indikaattorin joka ottaisi huomioon esimerkiksi kuinka paljon kuluttajat ostavat muista maista. Kaksi muuta kalvoa vielä. Ensinnäkin se, että keskitytään vielä jäljellä oleviin esteisiin, olisi hyvä työkalu lippuleva aloitteiden täytäntöönpanossa. Horisontaaliset politiikan työkalut ovat tässä suhteessa toimineet hyvin ja viimeiset kohdat liittyvät meidän kokemuksiimme siinä tutkimuksessa, jota on tehty. Ja useat tutkimukset osoittivat, että erityisesti vaikutusanalyysissä ei ole ollut sitä metodologista perustelua, joka niissä olisi pitänyt olla. Ja olisi hyödyksi varmistautua siitä, että metodologiset yksityiskohdat aina ovat mukana. Lopuksi kaksi kohtaa vielä. Yhä edelleen meillä puuttuu selkeyttä näistä lippulevaloitteista sen suhteen, mitkä alueet niiden, niihin kuuluvat. Vaikkapa digitaalinen agenda on hyvä esimerkki, jossa toimet on ryhmitelty eri pilareihin ja erilaisiin indikaattoreihin. Se osoittaa selkeästi sitä, minkä näköistä edistystä on saatu aikaiseksi. Ja lopuksi lisätutkimuksia voitaisiin tehdä sisämarkkinaesteiden tutkimiseksi ja niihin liittyvän kasvupotentiaaliin, jotta voitaisiin varsinkin nähdä ne tapaukset, joissa on vähemmän todisteta siitä, että mahdollista taloudellista vaikutusta saataisiin aikaiseksi sisämarkkinoiden laajentamisen avulla. Kiitoksia. Thank you. Any questions or comments? Kiitos. Kysymyksiä, kommentteja? I'm going to make one comment, okay, on the suggestion that... Esitän yhden kommentin tästä ehdotuksesta, että ihanteellinen yhtenäismarkkinaindikaattori olisi ehkä se, miten paljon ihmiset ostavat yli rajojen – jos joka ikinen palvelu ja hyödyke olisi samalla tavalla saatavilla samoinen valinnanmahdollisuuksien saattelemana kaikissa jäsenvaltioissa, niin yksikään kuluttaja ei koskaan joutuisi ostamaan mitään yli rajojen. Eli jopa se indikaattori ei ole täydellinen. Ja siitä syystä tämä toimialakohtainen lähestymistapa, josta katsottiin, ja se, että pyritään tekemään erityisiä toimenpiteitä, on asia, joka on tärkeä. Mitään yhtä ainutta ratkaisua ei ole. Ja tuokaan indikaattori ei toimisi, jos mitään esteitä ei olisi. Silloin koskaan asioita ei täydettäisi jostain yli rajojen muista maista. Onko kommentteja vielä? Robert, ole hyvä. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. No, tämä on mielenkiintoista kaikki. Itse olen taloustieteilijä koulutukseltani, eli minua kiinnostavat nämä asiat. Me kaikki olemme täällä nyt ja uskomme sisämarkkinoihin, joilla ei ole esteitä, mutta kuitenkin peruskysymys on se, miten bruttokansantuode saataisiin kasvuun sisämarkkinoilla – Tällaiset asiat ovat aina monimutkaisia, koska joko kansalaiset jo uskovat siihen, tai sitten he eivät siihen usko, ja tämä vaikuttaa heiltä sitten asialta, joka on määrätty ylhäältä käsin. Ja sitten tuntuu siltä, että me syyllistämme ihmisiä siitä, että heidät eivät usko tähän. Sanomme, että tässä on suklaakakku, miksi ette halua. Suklaakakkuhan ovat nämä X prosenttia lisäkasvua ja kaikki haluavat sitä. Eli miksi tämä luo niin paljon suuttumusta ihmisissä? Ja sama koskee myöskin transatlanttista sopimusta. On sanottu, että se luo EU lisäkasvua, mutta ihmiset sanovat, että he ei pidä paikkaansa, että he eivät siihen usko. Eli haluaisin sanoa, että meillä pitää täydentää näitä indikaattoreita. Taloustieteessä puhutaan näistä hajaantuvista indikaattoreista. Eli ei voida sanoa vain, että tämä tuo kasvua, vaan täytyy katsoa, koskeeko kasvu kaikkia vai ei. Yhtäältä EU:ssa on maita, eli jos kyse on 5 prosentin kasvusta EUlle, koskeeko se kaikkia jäsenvaltioita vai hyötyvätkö toiset enemmän kuin toiset? Se on tietysti arkaluontoinen kysymys, ja sitten kansalaiset yleensä. Yksi esimerkki. Kun sisämarkkinat saadaan kasvuun, niin silloin työttömyys vähenee EU:ssa. Se on tietysti hyvä, jos on 6-8 prosenttia, niin se on ihan hyvä. Mutta nämä ihmiset, jotka eivät saa työtä, onko heille mahdotonta löytää enää töitä. Eli täytyy sanoa, että sisämarkkinoiden loppuun saattaminen on hyvä yhteiskunnan yhteenkuluvuuden eikä pelkästään kasvun osalta. Koska bruttokansantuotteen kasvu saattaa haitata yhteiskunnan yhteenkuuluvuutta ja silloin ihmisille jää sellainen kuva, että ehkä rikkauksia ei riitä kaikille, mutta heillä on kuitenkin työpaikkansa ja oma tilanteensa, eivätkä he pelkää, tai he pelkäävät ainakin vähemmän. Eli todellakin kehottaisin, että katsotaan tätä vaikutusta yhteiskuntaan yleisesti, eikä katsota pelkästään bruttokansantuotetta. tuotetta vaikkakin on ongelmia mittauksissa. Ja sitten nämä ex ante ex ponte indikaattorit ovat myöskin hyvin erityyppisiä. Do you want to make some comments? I don't think there are any other speakers. So just uh, two, two Just very, just very brief. Ihan nopeasti. Olen täysin samaa mieltä siitä, että ei ole mitään täydellistä indikaattoria. Se oli johtopäätös edellisessäkin tutkimuksessa. Mutta minulla on hieman eri näkemys kuitenkin, koska jos katsotaan nykyisessä 2020-strategiassa ja näitä pääindikaattoreita, niin ne ovat äh, hyvin äh, ymmärrettäviä, mutta eivät ihanteellisia. Joten Tästä on tehty muitakin tutkimuksia esimerkiksi sähköisestä kaupasta ja sen vaikutuksesta ja kuluttajien hyvinvoinnista. Eikä meidän tule aliarvioida valinnan vaikutusta, valinnan mahdollisuuden vaikutusta. Eli siis suurin vaikutus tuli siitä, että valinnan mahdollisuus kasvoi. Joten se, mitä me tässä nyt haluamme, on markkinat, jossa on paljon vaihtoehtoja. Ihmiset ovat tyytyväisiä, kun he voivat suoraan tilata internetin kautta vaikkapa jotain erikoisuutta Sloveniasta. Joten siltä osin tällä indikaattorilla on mielestämme tietty charmi. Ja oli mikä oli, minkä tahansa indikaattorin valitsee, niin lisätään siihen joku toinen indikaattori, niin se osoittaa sisämarkkinoiden tuen. Ja toinen asia siitä, että tässä on paljon muitakin ulottuvuuksia, jotka ovat relevantteja, se on ihan totta, mutta ei, ne eivät hyödytä aina kaikkia toimijoita markkinoilla samalla tavalla ja pyydämme teitä ymmärtämään, että se tehtävä, joka meille annettiin, oli se, että me keskistymme kasvun vaikutuksiin ja niin me teimme. Thank you very much for coming and thank you for your report and I know we look... Kiitoksia siitä, että tulitte tänne paikalle. Me jäämme odottamassa, sitä, että pääsemme myös nauttimaan näistä taloudellisista eduista. So the meeting is now formally closed. Nyt kokous on päättynyt. Seuraava kokous on 60. kello 15.